syystä haluaisin kertoa teille, että Desmakerin pyynnöstä Espanja on kirjoittanut Espanjalle kirjeen Madridin tilanteesta ja Espanjan mukaan kaikki on mennyt sääntöjen mukaan, Espanjan lainsäädännön mukaan välitän tämän vastauksen Desmakerillekin, ja, jotta hän voi perehtyä siihen.